Bien, nous allons commencer, ça va faire... No niin, aloittakaamme kokous. Hyvää päivää kaikille. Tänä päivänä meillä on kuulemistilaisuus, jossa paikalla on kaksi henkilöä, jotka toimivat samalla alueella, eli yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan piirissä. Ja etenkin teollisella ja operatiivisella ja institutionaalisella tasolla erittäin tärkeällä alalla. Kyse on merkittävästä menestystarinasta. Nyt katseet on käännetty avaruuteen ylöspäin. Ja nyt tarkastaa sitä, mitä kaikkea Euroopan unionin tasolla voidaan nähdä, kun katsotaan ylöspäin Ensinnäkin totesin, että ensimmäistä kertaa olemme voineet vuonna 2009 vierailla satelliittikeskuksessa, jonka puheenjohtaja Lorencic on täällä tänään paikalla. Silloin tuon vierailun yhteydessä pystyimme paikan päällä vierailemaan ja tutustumaan puuttumaan erilaisiin yhteisen turvallisuuspolitiikan kannalta tärkeisiin tehtäviin. Kyse merkittävästä resursseistamme, nimittäin kun on kyse satelliittikeskuksestamme ja Georgiasta ja satelliitin valvonnasta ja kuvantamisesta Atalanta-mission yhteydessä niin ikään. Kun paikan päällä kävimme, näimme kuinka merkittävä osuus satelliittipalvelulla on tämänkin operaation kannalta. Tämän keskuksen toiminnasta voisi sanoa paljon enemmänkin. Yhtäältä on puhuttu budjettivaroista ja henkilöstöresursseista, ja näistäkin voidaan keskustelua jatkaa. Niin ikään te olette useiden missioiden yhteydessä olet meille avuksi ja myöskin tulevien missioiden kautta työn on erittäin tärkeää. Hienoa täällä tänään. Paikan päällä myöskin herra Philippe Brunet, joka on yrittäjyyspääosaston edustaja komissiosta. Hän vastaa ilmailuista, merenkulusta, turvallisuus- ja puolustusteollisuudesta. Nyt äh, sielläkin puolella kehitys on ollut äh, hyödyllistä siviili- ja sotilassa puoleen kannalta katsottuna. Toteasin, että operatiivinen ulottavuus, ja joskus sotilaallinen ulottuvuus eri ohjelmissa on merkittävä. Tämän kaikkihan tietävät, kuinka turvallisuuspolitiikka on voinut hyötyä eri välineistä, valvonta- ja seurantavälineistä, mukaan luottuna Kopernikus, ja geopaikannus valmiudet, joita on kehitetty Galileo-hankkeen myötä. Tutkimuksesta on puhuttu tällä alalla ja siitä, kuinka joulukuussa Eurooppa-neuvosto tulee näitä asioita myöskin käsittelemään. Herra Brunei on merkittävällä tavalla ollut kehittämässä kolmos korja, joka liittyy komissaari Bernierin ja Tajanien tiedonantoon, joista he ovat melkein käyneet puhumassa. Tällä puolellakin on mielenkiintoista kehitystä tapahtumassa, melkoisen avointa kehitystä ja menestystäkin on saatu aikaan. Avaruus on yksi viimeisimpiä paikkoja, joilla, joita voidaan vielä valloittaa ja joilla saadaan aikaan edistystä. Tervetuloa tähän kokoukseemme tänään. Puhuuko he kenties herra Brunei ensin, vai missä järjestyksessä puhutte? No, olkaa hyvä sitten. Monsieur, monsieur Donjon? Kiitoksia, herra Donjon. Ehkä lyhyesti ennen vielä Eurooppa-neuvoston kokousta, johon viittasittekin, kerron hiukan taustoista Avaruuskysymyksessä eri foorumeilla, kun keskustellaan turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta, niin kuin te tässä sanoitte, tämä on äärimmäisen tärkeä aihe, koska tämä vaikuttaa, tämä on strateginen merkitys niin jäsenvaltioille kuin koko EUlle. Tällä hetkellä ilman avaruusluottuvuutta ei voida varmistaa varhaisen, varhaista varoituskäsitettä päätöksentekoon, silloin satumavaraisempaa, samoin toiminnan suunnittelu, kriiseihin reakto, reakto, reagoidessa ei voida toteutua. On ihan totta, että olemme onnistuneet tietyissä kysymyksissä. EUn varuusstrategia tässä muodossaan on vielä aika uutta tuoretta, koska sitä, sitä täsmennettiin 2011 vuoden tiedonannossa. Kyseisessä tiedonannossa todettiin, minkälaisia eri puolia tähän politiikkaan kuuluu, joilla pyritään vastaamaan sosia- yhteiskunnallisiin haasteisiin, yleinen turvallisuus, siviiliturvallisuus, humanitaarinen apu, liikenne, ympäristökysymykset, ilmastonmuutos taloudelliset haasteet, minkä takia, koska avaruus, avaruuden tutkiminen luo tietoa, se vauhdittaa tietyn tyyppistä huipputeknologiaa ja tutkimusta, se synnyttää työpaikkoja ja sitten tietenkin strategiset haasteet, joihin te viittasitte jo, unionilla ei voi olla sitä sijaa, mikä sillä pitäisi mahdollisesti olla. Se ei voi olla riippumaton taloudellisesti eikä poliittisestikaan ilman, että sillä on samanlaista avaruusta toisaalta kuin muillakin maailman mahdeilla on käytössään. Kiitän siitä, että mainitsitte kaksi pilaria, jotka EU:ssa ssa ja kun eri hankkeita, aloitteita, joiden kautta voimme saavuttaa kyseisiä tavoitteita, niin haluan puhua Kopernikuksesta ja Galileo-ohjelmista. Ensinnäkin Galileo ja Kopernikus ovat siviiliinfrastruktuureita, joita myös siviilivoimin valvotaan. Tämä on äärimmäisen tärkeää, koska varsin usein tehdään linkki samantyyppisten infrastruktuurien kohdalla avaruushankkeessa. Ja tässä taas kyse on sotilas- tai seka-infrastruktuurit ja valvonnassa, joka kuitenkin, jota voidaan käyttää myös sivietarkoituksiin. Euroopassa olemme rakentaneet tämän järjestelmän. Tietysti nämä infrastruktuurit huolimatta siitä, että nämä ovat siviilirakenteita, niin niitä voidaan ihan täysin käyttää myös puolustuksen EU:ssa samoin kuin monia muitakin avaruuteen liittyviä infrastruktuureja, kuten televiestintäsatelliitteja tai joitakin satelliittisovelluksia, käytetään ilmatieteessä, OMETSAT esimerkiksi. Sitten ehkä lyhyesti näistä eri palveluista. Galileosta ens, ensimmäinen EPRS, julkinen säännelty palvelu, on tulossa todellisuudessa tämä SPR-järjestelmä. Miksi haluan tämän mainita? Sen takia, että kyseinen järjestelmä auttaa, antaa käyttäjille takeen palveluiden jatkuvuudesta. Tällä hetkellä sitä ei voida taata GPS-järjestelmän kautta. Siis jopa kriisitilanteissa, varsin vakavissa kriisissä, niin tämä se on järjestelmä, joka tulee toimimaan silloinkin ja tavallaan se on immuuni eri yrityksille, kuten tällaiselle signaalihäirinnälle. On aivan selvää, että tämän tyyppinen järjestelmä on loistava palvelu kaikki, kaikissa toimissa, kun pitää säilyttää turvallisuutta, järjestystä tai puolustustoimista voidaan myös käyttää hyväksi jäsenvaltioissa. Sitten tällä hetkellä on olemassa tässä säädös, jota tutkitaan juuri parlamentissa ja neuvostossa, tarkoituksena olisi saada aikaan yhteiset minimistandardit, joita jäsenvaltiossa toteutetaan, koska tietysti on äärimmäisen tärkeää, että jäsenvaltiot, jotka ovat tulevia palveluiden käyttäjiä, voivat näin tehdä koordinoidulla tavalla. Miksi tämän mainitsen? sen takia, että tässä on kyse delegoidusta säädöksestä täällä parlamentissa. Toivottavasti suhtaudutte tähän myönteisesti, koska kyseisen palvelun täytä, toteutuminen riippuu tästä säädöksestä ja sen hyväksymistä mahdollisimman nopeasti. Mitä tulee Kopernikukseen? Ehkä lyhyesti, mistä oikein on kyse. Kopernikus on palvelu, jossa on kolme osatekijää. Palvelupuoli, satelliittiosuus ja sitten vielä paikan päällä olevat, olevat tunnistimet tai vastaanottimet. Se on erittäin tärkeää. Alun perin Kopernikus, nythän ei ole mitään satelliittia, joka olisi lentäisi, niin Kopensuon on ollut toiminut jo aika monta vuotta ja toimii erittäin hyvin. Jos ette ole panneet merkille ja jos ette ole tehneet, niin ei tämä ole vakavaa, koska voin kertoa sitä nyt. Ensimmäinen kartta, joka jaettiin maailmanlaajuisesti sen jälkeen, kun hajan äh, myrsky tapahtui Filippiineillä, oli kartta, joka oli peräisin Kopenhagen-järjestelmästä Avaruusulottomuudessa on kuusi Sentinel-perhettä mukana, siis kuusi satelliittiperhettä, jotka jokainen tuottavat erityyppistä tietoa jokaisessa eri yksikössä tai perheessä jäsen, että Ensimmäisen sentinel pitäisi lähteä Kurusta, äh, Guianan, Ranskan Guianasta, eh, toivottavasti ensi vuoden huhtikuussa, ja ja siinä siihen liittyy tällainen sojusraketti. Sitten muita satelliitteja vähän myöhemmin, ne ovat Sentinel 2 ja 3 tyyppisiä. Sentinel 1 on tällainen tutkasatelliitti, toinen on optinen satelliitti ja kolmonen on sekasatelliitti toisaalta, mitä tulee se antaa korkeustietoja ja alueellisia tietoja. Tässä yhteydessä pitää myös huomioida, että jäsenvaltiot myös osallistuvat tähän toimintaan, nimittäin ei ole tällaista terväpiirto satelliitteja, niin meillä on jäsenvaltioista, joilla jo on näitä teräväpiirtosatelliitteja, ne avustavat ja tämä Tätä kautta olemme voineet saada tietoja, joiden pohjalta sitten on laadittu tämä kartta, johon äsken viittasin. Mainitsen vain kolme tällaista tehtävää. Ranskan kohdalla Pleiad-toiminta Saksassa, Terrasar X ja Italiassa Cosmos järjestelmä on ihan selvää, että koska kys, tässä valiokunnassa käsitellään puolustuskysymyksiä aivan erityisesti, niin näiden avustavien tietojen pohjalta saadaan jäsenvaltiosta ja tähän liitetään vielä toisia tietoja, joita kokemuksen kanssa tullaan saamaan ja joita ei ole ehkä voimme tuoda huomattavan lisäarvoa puolustuskysymyksiin ja sitten GMES, joka edelsi Kopernikusta, S tietenkin tarkoittaa turvallisuutta. Ja näiden karttojen lisäksi, joihin viittasin, niin kolme muuta palvelu on otettu huomioon Kopernikuksessa. Ensinnäkin tällainen tukipalvelu, jolla voidaan seurata palvelua rajoja. Siinä on menty kaikkein pisimmälle. Se on edistyneen ohjelma tähän liittyy myös asetus, Eurosur-asetus, joka on tullut voimaan. Me olemme toteuttaneet sen, mitä pidetään konopsena, tällaisena operaatiokäsitteenä, jonka tarkoituksena joissa tarkoituksena on saada aikaan merirajojen ja maarajojen valvontaa eteläisessä ja itäisessä Euroopassa A- avaruustietojen pohjalta, jota on yhdistetty eri tietolähteistä. Ja uskon, että tämä on äärimmäisen merkittävää. Kopernikusjärjestelmä on sellainen, jonka kautta voidaan integroida ja yhdistää tietoja eri lähteistä, eri tietolähdeluokista. Mainitsin äh, optiset vaihtoehdot, samoin tutkat, nyt sitten on, on myös sensoreita, jotka ovat paikan päällä, joten lopputuote ei ole tulosta yksinkertaista yhdestä tietolähteestä, vaan se on tulos, jossa, jota, jonka ovat aiheuttaneet monet eri lähteet. Tämän rajavaudan lisäksi voidaan tukea myös ulkoista toimintaa, ulkosuhdetoimintaa ja tämä ennen kaikkea vastaa YTPn tarpeisiin. Tässä olemme työstäneet erilaisia skenaarioita, joita ulkosuhdehallinnolle, joka tietysti tulee olemaan yksi tärkeimmistä käyttäjistä, koska Kopernikus on järjestelmä, jonka tietysti pitää ennen kaikkea vastata käyttäjien tarpeisiin. tarpeisiin. Olemme olleet yhteistyössä ulkosuudenhallinnon kanssa, samoin Euroopan avaruusviraston kanssa, jotta voisimme määritellä piirre, joilla täytyy liittyä tähän avaruusluottuvuuteen jatkossa, jota voidaan täyttää loppukäyttäjien toiveet ja tarpeet. Erityisesti aikataulu on tässä tärkeä, kun tuetaan toimintaa samoin on tämmöinen kertoja, joita kuinka monta kertaa satelliitti kiertää yhden paikan kohdalla maapallolla. Sitten vielä merivalvontatoiminta. Tämä palvelu on hyvin tiedossa, sitä on jo käytössä jäsenvaltioissa ja Kopernikusjärjestelmä täydentää olemassa olevia palveluita ja Pitää vielä määritellä sen hallinnointia. Meri valtakysymyksen herra Danjean otti tietysti esille eurooppalaisen puolustuskäsitteen. Haluaisin ottaa, puolustusneuvoston haluaisin puhua myös toisesta tämän vuoden Euroopan neuvostosta pidettiin helmikuussa vai, ja tässä oli kyse siitä, että Kopernikus otettiin mukaan monivuotisen rahoituskehykseen komission ehdotuksesta. Tämä tietysti aiheutti tiettyjä, strategi- tiettyjä strategisia tarkennuksia, koska komissio oli ehdottanut oikeusperustaksi eri kohdille, jotka se oli ottanut mukaan monivuotisen rahoituskehyksen Kopernikus ei ollut tässä mukana, mitään oikeusperustaa ei oltu laadittu. Sitten piti Kopernikus löytää oikeudellinen perusta, ja tämä selittää sen, että teille on annettu tämä oikeudellinen perusta. Ja me toivomme, voivamme, to, toivomme että parlamentin neuvosto vie asian käsittelyn loppuun ajoissa, siis ensi vuoden alkupuolella. Ja tästä puhun nyt ihan suoraan, koska tämä tietysti koskee komissiota, joka johtaa tätä hanketta, mutta tämä koskee myös eri, eri taloudellisia toimijoita ja tahoja jäsenvaltioissa, jotka tekevät työtä Kopernikuksen kanssa. Meidän pitää varmistaa ensi vuoden, en voi varmistaa budjettia, ellei meillä ole vahvaa oikeusta perustaa Kopernikukselle. Muutoin teollisuus, Euroopan puolustusvirasto menettää yli 400 miljoonaa. Kyse ei ole vain aikarajoista, vaan siitä seikasta rahat, jotka on varattu opennusta vasta varten. Jos ei ole oikeudesta perustaa varhaisessa vaiheessa jo, me emme voi ryhtyä delegoiviin toimiin, me emme voi tehdä rahoituksellisia sitoumuksia ja tämä summa menetetään. Sitten toinen teksti, joka on tärkeä. Kopernikuksen kannalta ja tietopolitiikan kannalta, ja se on olennainen tekijä vielä. Komissio hyväksyi asetuksen, viime vuoden heinäkuussa. Sekin on delegoitu säädös. Neuvosto ja parlamentti eivät sitä vastustaneet. Se tulee voimaan 9. joulukuuta. Tässä määritellään puitteet avoimelle toiminnalle. Tämä tarkoittaa sitä, että yleensä kaikki kaupalliset sovellutukset ovat mahdollisia niiden tietojen pohjalta, joita Kopernikuksen kautta saadaan vaikutusarviointi, joka seurasi komission ehdotusta. Siinä todettiin 48 000 työpaikkaa ja noin 40 miljardia euroa syntyisi viitekaudella rahoituskehityksen aikana. Siis kun meidän pitää kilpailla vapaasti, niin kuin usa tekevät omien järjestelmien kanssa, niin meidän pitää myös tietää se, että tämän tietopolitiikan myötä me synnytämme tällaista hyötyä taloudelle, joka oli Kopernikus-ehdotuksen takana. Ehkä nyt on aika esittää yksi huomio, kun keskusteltiin Kopernikus, Kopernikuksesta neuvostossa jotkut viittasivat turvallisuusaspektiin. Enkä tiedä, miten tämä tulee kehittymään, koska asetusta Kopernikuksesta ei ole vielä hyväksytty. En tiedä, miten tämä keskustelu edistyy. Mutta niin kuin alussa sanoin, Kopernikukseen liittyy tällainen siviiliulottuvuus vahvasti. Kopernikus niiden tietojen myötä, joita se välittää, auttaa suuresti turvallisuudessa ja puolustuksessa myös. Mutta tässä vaiheessa me emme voi vaatia, että Kopernikus tulisi turvallisuus, puolustus- ja turvallisuusrakennelmaksi. Me emme voida, voi soveltaa Kopernikusta ja sen satelliitteja tietopolitiikkaan, jota varten sitä ei ole tarkoitettu ja laadittu. On kyse on vähän siitä kuin metsät satelliittien kohdalla. Metsät satelliitit ovat todella tärkeitä puolustuksessa, mutta EU-metsät satelliitteja ei ole tarkoitettu puolustusta varten, joten järjestelmän sovellukset palvelevat puolustusta, mutta tätä järjestelmää ei voida muuttaa miksikään tuo puolustusjärjestelmä kun silloin 80 prosenttia siviilisovelluksessa häviäisi vallan. Te puhuitte Euroopan neuvostosta, joka todennäköisesti tulee käsittelemään näitä kahta järjestelmää, Galileoa ja Kopernikusta. Haluaisin lyhyesti mainita vielä kolmannen järjestelmä, jonka tarkoituksena on mm, varmistaa avaruuden tilanne, sen infrastruktuurit ja satelliittien toiminta. On selvää, että tässä yhteydessä täytyy myöntää, että olemme huomattavalla tavalla yhä enemmän määrin riippuvaisia kolmansien maiden palveluista. Meillä on omia avaruusrakenteita, mutta jotta voimme varmistaa jatkuvuuden, olemme riippuvaisia palveluista, jotka eivät ole eurooppalaisissa käsissä. Me olemme riippuvaisia tosiaan hyvästä tahdosta. E- näihin haasteisiin liittyy myös avaruusrummu. Varmasti tiedättekin, mistä on kyse. Ehkä olette nähneetkin elokuvan Gravity. Avaruusromu on huomattava riski, joka liittyy tiettyihin kiertoratoihin, jotka uhkaavat satelliittien turvallisuutta. Ainoa ratkaisu, joka nyt on käytössä, koska 2020 olemassa on joitakin hankkeita, jotta ei luoda uusia, uutta avaruusrummua tai voitaisiin siivota tiettyjä kiertoratoja, niin päämetodi tällä hetkellä on tällainen välttämismetodi, ja tässä, tässä voidaan onnistua vain, jos tiedetään, missä romut milloinkin sijaitsevat. Siis niitä pitää, romuja pitää välttää, ja tällä hetkellä tietoa täällä Euroopassa emme voi näin tehdä, me emme selviydy tällaisessa ympäristössä ilman tietoja, erityisesti amerikkalaisilta saatuja tietoja, joten me olemme ehdottaneet, koska Euroopassa on tiettyjä valmiuksia, niin olemme ehdottaneet tukiohjelmaa avaruusvalvonnan hyväksi STT-ohjelmaksi, nimittäin avaruusseuranta ja jäljitys on kyseessä. Hella Gallerhan laati erittäin hyvän mietinnön aiheesta ja tuki meidän aloitettamme. Meille on tärkeää, että koska Kopernikukseen ei liity samanlainen budjettirajoituksia, niin on tärkeää, että tämä järjestelmä tulee käyttöön ennen, tämän, vaal- ennen tämän vaalikauden loppua. Ja tällaisen pyynnön haluan tehdä parlamentille, niin kuin olemme tehneet neuvostollekin niin, että hyväksyntäprosessi vietäisiin loppuun ennen huhtikuun loppua ensi vuonna. Ja Kopernikus ja Galileo ja niitä, tai siis sotilaalliset tarpeet ovat erittäin tärkeitä SST-järjestelmän yhteydessä – Kyse ei ole tietenkään pelkästään siviilisateleista, joita siellä kiertää. Toisaalta avaruusrumun hu- huomioiminen aika monet jäsenmaat seuraavat tilannetta ja komissio ei halua puuttua siihen, mitä kukkiin tekee. Ainoa asia, mihin aloitteella me pyrimme, on, että koottaisiin kaikki, mitä Euroopasta löytyy, saataisiin tietty ma- kriittinen massa aikaan. Sitten kun tämä verkosto saatu aikaan, niin sitten voimme miettiä, miten voimme maksaa kapasiteetin lisäämistä, sen päivittämisestä, niin että sitten jossain vaiheessa, mitä tulee määrään ja laatuun, saavutetaan kriittinen massa, jonka kautta voidaan puhua suurin piirtein samalla tasolla amerikkalaisten kanssa voimme vaihtaa tietoja ja koordinoida toimintaa huomattavalla tavalla Ehkä keskeytän tähän ja jatkossa vielä voimme ehkä voimme vastata johonkin kysymyksiin. Haluan vain sanoa vielä sen verran, että kun tämä mahdollisia lopputuloksia Eurooppa-neuvostosta, niin avaruuden kohdalla menemme kolmen tyyppistä edistystä, joka on mahdollista tietysti näiden Galileo- ja Copernicus-sovellusten lisäksi, joihin en enää palaa. Me toivomme, sillä näistä tietyissä jäsenvaltioissa löytyy kapasiteetteja, että ne tekisivät sitoumuksia, jotta saadaan aikaan SST-ohjelma, järjestelmä, sitten myös satelliittiviestintä, kysynnän sirpaloituminen on erittäin haitallista ja kun ajatellaan tämmöisiä budjettirajoituksia, niin hiukan epäilen sitä, missä määrin voidaan kehittää seuraavia televiestintäsatelliitteja, seuraavan sukupolven satelliitteja on hallussa. Ja meidän pitäisi voida määritellä paremmin yhteiset tarpeet ja voisimme yhdessä pohtia, minkälaisia, minkälaisia strategioita pitäisi laatia. Sitten kolmanneksi vielä – puolustusneuvoston kokouksessa voitaisiin käsitellä myös teräväpiirtosatelliitteja ja mahdollisuuksia asteittain kehittää uuden tyyppisiä kuvavalmiuksia, että voidaan tukea YTPtä ja eh, YTPPtä. Komissio tietenkin ole, tulee olemaan merkittävä rooli, mutta ihan selvää on, että juuri ulkosuhdehallinto ja myös Euroopan puolustusvirasto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 Thank you, Mr. Chairman. Good afternoon, ladies and gentlemen. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät näistä herrat, hyvää iltapäivää. Minulle on suuri kunnia, että pääsen jälleen tulemaan tänne teidän turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokuntaan päivittämään Euroopan unionin satelliittikeskuksen työstä laajemmin yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan ja yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan puitteissa. Meillä on ollut mahdollisuuksia keskustella vähän siitä, miten tämä noston keskus on toiminut viime vuosina, mutta myöskin osoittaa mahdollisia kehityspotentiaaleja, joita on tulevaisuudessa. Tietenkin tämä alivaliokunta, parlamentti ja kaikki yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan ja yhteisen puolustus- ja turvallisuuspolitiikan osatekijät ovat tässä työssä mukana. Omasta keskuksestamme voidaan sanoa, että on hienoa, että keskuksemme toimii neuvoston virastona ja on pystynyt kehittelemään hyvin läheistä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa tässä työssä. Kyse on siitä, että tuetaan YUTPtä, YTPPtä. No, satelliittikeskuksen tarkoitushan ei ole nimittäin ainoastaan se, että tarjotaan tuotteita tämän satelliittikuvantamisen osalta, vaan tuetaan tiettyä politiikkaa YUTPtä, YTPPtä tässä yhteydessä. Painottaisin tätä heti aluksi, koska joskus keskustelu siitä, miten avaruutta käytetään, jää kaipaamaan tätä, että kuljetaan ihan sinne loppukäyttäjän luo asti. Me olemme satelliittikeskuksena tehneet paljon työtä viime vuosina, jotta otettaisiin huomioon se, mitä YUTPn, YTPPn toimia tarvitsevat. Me haluamme tarjota sellaisia palveluita, jotka perustuvat avaruuspohjaiseen tietoon. Tämä meidän tehtävämme, satelliittikeskuksen tehtävä, on jäsenvaltioiden keskustelun kohteena neuvoston päätöstä satelliittikeskuksesta odotetaan pian. Ja yksi sellaista, joista on keskusteltu, on juuri tuo, miten voidaan huolehtia siitä, että avaruuden käyttö ei pääty siihen, että tarjotaan joskus todella loistavia, visuaalisesti ällistyttäviä tuotteita, mutta ne joskus päätyvät vain sinne pöydälle, eivätkä ole mukana muodostamassa tiettyä politiikkaa. Haluaisin esitellä tätä aihetta ja keskustella kanssanne tästä aiheesta tänään luvallanne. Ensinnäkin, jotta voitaisiin onnistua Satsenin kaltaisessa operationaalisessa keskuksesta, on pohdittava sitä, minkälainen hallinnointi mahdollistaa keskuksen hyvän toiminnan ja samalla poliittiset päätökset soveltamisalasta, toiminta-alasta jäävät kokonaan poliittiselle tasolle. Operationaalinen suunta, korkea edustaja huolehti siitä ja poliittinen valvonta tulee jäsenvaltioiden puolelta. Tällainen työmenetelmä on varmasti vahvistanut keskuksemme työn oikeutusta. Vaikka joskus se voikin olla hankalaa, niin halusin kuitenkin painottaa, että tällainen oikeutus on tärkeä ja mahdollistaa satelliittikeskuksen hyvän toiminnan. Haluaisin myöskin painottaa sitä, että on hyvin tärkeää olla selkeässä yhteydessä korkean edustajan luomiin prioriteetteihin. Tämä on ollut erityisesti näkyvää viime vuosina, kun Satsen on tukenut keskeisiä käyttäjiä. Puhun tästä myöhemmin. Ajattelen erityisesti näitä missioita, ne eri toimia. Ulkosuhdehallinnon organisaatiokaaviossa satelliittikeskus on tässä monimutkaisessa kaaviossa mukana, mutta keskus on edelleen neuvoston virasto. Sillä on oma asemansa, mutta voimme todeta, että sen jälkeen, kun ulkosuudenhallinto on konsolidoitunut, niin pyynnöt tueksi, tukipyynnöt siis kasvavat jatkuvasti ulkosuhdehallinnon puolelta. Jotenkin tämä on nähtävä yhteydessä siihen, minkälaisia tietolähteitä satelliittikeskuksella on käytettävänä. Meillä on etuna se, että voimme käyttää sekä kaupallisten että viranomaisten satelliittimateriaalia, siis kaikkein parasta. Kaupallisesti kaikkein paras tarjonta tulee nyt eurooppalaisista lähteistä. Ja tämä toimii hyvin ajatellen yleistä lähtökohtaa, me jolla haluamme tukea eurooppalaista taloutta. Tämän lisäksi, kaupallisten satelliittien lisäksi, satelliittikeskus käyttää myös viranomaisten resursseja. jos 2 Ranskasta, Italian, Espanjan, Belgian, Kreikan kanssa yhdessä. Kosmos Kainettia, Italian ja sitten Saksan Saarlupe yhdessä käytettynä. Siis kaupallisen ja viranomaisten palveluiden yhdistäminen mahdollistaa sen, että saadaan loppukäyttäjille kaikkein sopivin tuote. Se mahdollistaa myöskin joustavuuden ja palvelun nopean toimittamisen. Ja tietenkin tiedon jakelu vaihtelee. Joskus annetaan hyvin laajasti kansainvälisten järjestöt, kuten YK on käyttöön, tai sitten hyvin spesifisiä tehtäviä meillä on, ja tiedot jaetaan silloin hyvin paljon pienemmälle ryhmälle. Yksi aloista, satelliittikeskus on keskittynyt kovasti, on se, että on haluttu, että haluan, halutaan toimia eurooppalaisemmin. Aikaisemmin yli 80 prosenttia tiedosta ostettiin Yhdysvalloista ja muilta ei-eurooppalaisilta palvelun tarjoajilta. On hyvin mukavaa, että voin nyt painottaa sitä, että tänä vuonna ei ole päästy ihan autonomiseksi, mutta yli 60 prosenttia tulee eurooppalaisilta taholta. Se on tärkeä trendi, jonka tulisi jatkua. Tässä tukisin todella, että on mainittu se, että Euroopan pitäisi olla itsenäinen tälläkin saralla. Siis todella hyvä laatuisen kaupallisen kuvantamisen alalla. Jos ajatellaan tietoja, joita analysoimme, sitä on oltava niin paljon siksi, että melko suuri ryhmä käyttäjiä antaa meille tehtäviä. Jos ajatellaan yhteyttä, jossa toimimme, niin siinä on melko monenlaisia pyyntöjä ulkosuhdehallinnolta ensinnäkin ja sitten paikan päältä missiolta, mutta myöskin sotilasesikunnasta, Insenistä, CPCCstä ja muualta. Viime aikoina on nähty, että pyyntöjä on tullut yhä enemmän muualta kuin EUn puolelta YKlta erityisesti vähän aikaa sitten myös kemiallisten aseiden vastaiselta järjestöltä, johon palaan myöhemmin. Mahdollisten tehtävien antajien ryhmä on melko suuri. Haluamme toimia valvotun avoimesti jäsenvaltioiden suuntaan, joten kaikkia palveluita ja tuotteita tarjotaan kaikille jäsenvaltioille, jotta kaikki jäsenvaltiot voivat jatkuvasti tietää, mistä keskuksessa on kyse, mitä siellä tehdään. Ne hankkeet, joita olemme kehitelleet viime vuosina, vaihtelevat hyvin nopeista tuotteista. Ensimmäisen käsityksen kuvan raportit voidaan saada tuntien sisällä siitä, kun kuvantamista on saatu, ja monimutkaisemmat tutkimukset, joihin menee päiviä tai viikkoja työaikaa ennen kuin tätä tietoa voidaan tarjota. Haluaisin tässä yhteydessä painottaa sitä, että satelliittikeskuksessa pyritään huolehtimaan siitä, että kokonaistuotteista noin 40 prosenttia on tietoja ja 60 prosenttia on analyysejä. Eli tämä tieto sinänsä, säteilyn sinänsä ei ole hyvin suuri painoarvoltaan, koska siellä pitäisi olla päätösten tekijöiden osalta analyytikoita on koulutettu tähän tehtävään. Siksi satelliittikeskus on palvelun tarjoaja, palvelukeskus, joka ottaa tämän valtavan määrän tietoa – ja työstää sen tuotteisiin, jotka ovat juuri sopivia loppukäyttäjän osalta, ottaen huomioon kysymyksen laatu ja se, miten nopeasti tiettyä palvelua on tarjottava. Tässä ei puhuta ainoastaan optisesta kuvantamista, jota nähdään melko usein, vaan analysoidaan myöskin tietoa, digitaalisia malleja ja myöskin tällaista termaalia tietoja, karttoja, vektoreita, joita voidaan käyttää 3D-mallintamista myös samoin kuin muunlaiset tiedot. Ja tämän pohjalta luomme sellaisia tuotteita, jotka lähetetään niille, jotka ovat pyytäneet tietoa. Pari hyvin tuoretta esimerkkiä. OPCV järjestö, joka vastustaa kemiallisia aseita, pyysi meiltä tietoa Syyriasta paikoista, jos ajatellaan, että kemiallisia aseita ehkä on. Ja pyydettiin, että tämä luo kiteltua tietoa, jota saadaan nopeasti ja saadaan saataisiin yleiset puitteet, joissa nämä aset tarkastajat voivat työtään tehdä. Voimme sanoa, että me vastasimme kaikkiin näihin vaatimuksiin. Tärkeää työtä tehdään käsittääkseni juuri nyt neuvoston puolella jotta tätä toimintaa voidaan jatkaa koko vuoden aikana. Tällaisessa tuotteessa pyritään siis luomaan yleiset puitteet asetarkastajille toimia ja tunnistaa kaikkein tärkeimmät asiat sieltä maastosta. Eli minkälaisia rakennuksia siellä on, miten päästään ehkä maan alaisiin paikkoihin. Ja sellaisia tekijöitä, jotka saattavat estää tai mahdollistaa toisaalta paikan päällä tehtävät tarkistukset. Tällainen perustulkinta kaupallisista tuotteista. Tämä on ei luokit, tai luokittelematonta tuota tietä, ja tämä tietenkin mahdollistaa toiminnan siellä paikan päällä paljon helpommin. Satelliittikeskus voi oman tiiminsä pohjalta, joka analysoi näitä, tehdä myös vertailevaa tutkimusta ajan kuluessa nähdäkseen, miten tilanne kiinnostuksen kohteessa on muuttunut. Ja tämä auttaa tarkastajia paikan päällä hoitamaan tehtäviään, niin kuin YK on pyytänyt. Nämä tuotteet totta kai ovat eduksi maaseutualueilla, mutta myöskin kaupunkialueilla, voitte kuvitella kriisin takia, Syrian kriisin tai sodan aikana on lähes mahdotonta saada yleiskuvaa alueista, jotka pitää tarkastaa. Siksi tällainen avaruudesta saatava kuva on hyvä. Myös YK itse UMSIS, UMSMIS, YK on missio Syyriassa toimiessaan muutama kuukausi sitten pyysi meiltä tukea toimilleen ihan loppuun asti, kunnes tämä operaatio saatiin loppuun. Niin se palaute, jota saimme YK tarkastajilta silloin aikanaan oli se, että monissa tapauksissa tarkastajat eivät pystyneet pääsemään sellaisia paik- sellaisiin paikkoihin, jotka piti tarkastaa. Siksi oltiin niin riippuvaisia EUn satelliittituotteista. Tämä nähdään tuossa alareunassa tällainen tuote jota tarjottiin aikoinaan tietoja mahdollisista tekijöistä, jotka saattaisivat yllättää YK toimijat, kun he kulkivat siellä. Näin saatiin tällaista ihan perusanalyysiä siitä, miten tilanne kehittyi maassa. Ja näin pystyttiin myöskin tarkistamaan, pitivätkö tietyt väitteet paikkaansa. Ja sitten yksi asia vielä, Tätä pyydetään usein missioiden yhteydessä tällaiset kartat. Emme ole kartoituskeskus keskus sinänsä, mutta satelliitti kuvantamisen toimia. Mutta tällaiset peruskartat ovat komentajien osalta erittäin hyviä. Me pyrimme siis huolehtimaan silloin, kun katsotaan juuri raja-alueita tai rajoja. Me pystymme tarjoamaan sellaisia karttoja, kuvia, jotka antavat mahdollisuuden objektiivisesti katsoa tilannetta. Lisäksi teemme tällaista 3D-mallentamista melko paljon satelliittikuvien pohjalta saadaan tällainen 3D-käsitys. Tämä on esimerkiksi georgialaisesta padosta, joka oli tarkoitus korjata ja paikan päällä ei pystytty sopimaan siitä, miten tämä korjattaisiin. Ja satelliittikeskus antoi tällaisen 3D-mallin siitä, mitä tapahtuu, jos patoa ei korjata, vaan moni kyllä jäisi silloin tulvan alle. Tällaiset mitä jos tutkimukset auttavat varmasti lisäämään luottamusta. Ja optisten kuvantamisten lisäksi myöskin muunlaista tietoa tarjotaan infrapunakuvantamista esimerkiksi. Ja joissain tapauksissa voi olla hyvä analysoida toimintaa juuri lämpökuvan osalta. Eli saadaan parempi käsitys siitä, mitä aktiviteettia tietyllä alueella on. Ja esimerkiksi saar kuvantaminen jälleen sitä käytetään, jotta voidaan nähdä, onko jossain kohteessa toimintaa käynnissä. Tavallaan koherenssianalyysi niin, että luetaan eri lukemia eri päiviltä ja voidaan katsoa, minkälaisia eroja on eri kuvantamispäivien kesken. Eli tällainen saar tieto on hyvin monimutkaista tulkittavaksi. Ja tällaisten kuvien analyysien tuottaminen vaatii osin koulutuksen. Optisten kuvien osalta tarvitaan koulutusta neljä tai kuusi vuotta. Saar tiedon tulkitsemiseen tarvitaan vielä vuodesta kolmeen lisäaikaa. Eli tästä saatte käsityksen siitä, minkälainen analyytikko meillä lopulta on. Jos ajatellaan meidän keskuksemme kehittymistä. Sitä kehitellään, jotta voidaan vastata meidän tarpeisiimme keskuksen sisällä, mutta kautta Euroopan unionin, kun puhutaan kollegoiden kanssa kansallisissa keskuksissa, kaikki tuntuvat olevan samaa mieltä siitä, että vaikka meillä on riittävästi hyvälaatuista tietoa ehkä, niin jatkuvasti on vajetta siinä, että ei ole riittävästi ihmisiä, jotka pystyisivät analysoimaan tätä tietoa, jotta tällaista hyvin laadukasta tietoa voitaisiin muuttaa sellaisen muotoon, joka on päätöksentekijöille avuksi. Meillä on melko rajalliset resurssit tämän työn tekemiseen. Tärkeää on myöskin se, että keskus osallistuu uusiin avaruus- ja turvallisuushankkeisiin Euroopan unionissa lyhyesti vähän liittyen Kopernikuksen esittelyyn. Haluaisin muistuttaa siitä, että avaruusseuranta ja, jäljityshankkeen lisäksi olemme muissakin hankkeissa mukana, esimerkiksi luomassa sellaisia tuotteita, jotka tulevat osaksi Kopernikus-tuotteita. Seitsemästä vuodesta taitaa olla kyse. Me olemme keränneet nyt tärkeää kokemusta turvallisuuden alalla ja odotamme mielenkiinnolla neuvosto- ja parlamentin neuvotteluita siitä, missä lopullisessa muodossa Kopernikus toteutuu. Haluaisin painottaa sitä, että me uskomme, että Kopernikuksen hallinnointikysymys on äärimmäisen tärkeä. Niin, että saamme jälleen kerran ohjelman, joka tukee tiettyä politiikkaa. YTPPtä meidän tapauksemme ei siis saa käydä niin, että on hyvää tietoa, jota ei saada kuitenkaan loppukäyttäjälle. Siksi jotkut ajatukset, jotka liittyvät hallinnointiin, ovat tärkeitä, jotta voidaan parhaalla mahdollisella tapaa käyttää tätä loistavaa ohjelmaa. Lopuksi sitten avaruustietoisuudesta. Satelliittikeskus on mainittu tällaisena fronteskina tässä yhteydessä. Siitä on keskusteltu neuvostossa ja parlamentissa. Eli miten lähestytään tätä ongelmaa vaikka satelliittikeskuksellamme, no tämä on totta kai ohjelma, joka ei toimi avaruudesta alaspäin, niin kuin me teemme vain toisinpäin, eli katsotaan ylös avaruuteen päin. Mutta meillä on tietty määrä suoraa kokemusta luokitellun luokittelemattoman tiedon käsittelystä, miten sillä tarjotaan palveluita ja miten se jaetaan käyttäjille, jotka on määritelty ennalta. Eli satelliittikeskuksella on paljon kokemusta ja me odotamme jäsenvaltioiden päätöstä, jotta voitaisiin katsoa, miten tämä toimii tulevaisuudessa. Tässä puhumme siis tietyistä palveluista, eli satelliittitiedoista, jotka ovat tärkeitä kaikille, jotka toimivat maanpäällisesti, jotka haluavat tietää, mitä meidän yläpuolellamme tapahtuu, missä satelliitit liikkuvat koskakin. Alert and for uh, space reentry. Ja missä vaiheessa voida, miten voidaan ennakoida, miten sieltä tavaraa tulee ilmakehään. Eli yhteenvedonomaisesti neuvoston virastona meillä on rajallisesti resursseja 16,7 miljoonaa vuosittainen budjetti ja rajallinen määrä työntekijöitä niin sanoisin melko maltillinen budjetti, jotta voisimme kasvaa, tuottaa yhä parempia tuotteita. Kysyntä ja tavallaan YTPP kasvaa jatkuvasti ja me haluamme tietenkin kasvun jatkuvan, jotta voimme vastata loppukäyttäjien pyyntöihin ja huolehtia siitä, että meidän tukemamme politiikka rajoiltamme ja ulospäin paranee edelleen. Avaruuden käyttö on sellainen ala, jolla Euroopan unioni on saanut loisto tuloksia tähän mennessä, joten voimme uskoa, että voimme jatkaa tällä tiellä myös tulevaisuudessa. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja, mielelläni vastaan kysymyksiin. Bien, merci, monsieur le... Kiitoksia paljon tästä puheenvuorosta, herra pääjohtaja. Tämä oli erittäin mielenkiintoinen ja kaunopuheenon esitys. Kollegoilla varmaan on kysymyksiä tähän. Ja minulla itsellänikin on joitakin anekdootinomaisia huomioita tai kysymyksiä, jotka voin tässä yhteydessä esittää. Voisin esittää kysymyksen herra Bruneille. Katsotteko te, että nykyinen ja nykyinen konteksti ja viimeaikainen skandaali, Enesa-skandaali, osoittaa, miten äärimmäisen haavoittuvainen Eurooppa on. Tämä ei tietysti suoraan liity tähän satelliittitoimintaan, mutta kun on kyse tiedoista ja tietojen virroista, niin joskus ne kulkevat myöskin satelliitin kautta. Katsotteko te, että tässä yhteydessä tämä kaikki puhuu sen puolesta, että jäsenvaltiot paremmin y- jäsenvaltion pitäisi paremmin ymmärtää tämän ohjelman ja esimerkiksi satelliittikeskuksen toiminnan merkitys. Eikö tämä voisi kannustaa jäsenvaltioita, kaikkia jäsenvaltioita paremmin hoitamaan asiansa silloin, kun on kyse rahoituksesta toiminnan osalta ja kenties komissio voitaisiin antaa valtuudet edesauttaa, edistää näitä ohjelmia, kehittää niitä eteenpäin. Ehkä tämä on hieman tällainen anekdotoimainen kysymys keskustelun sykäykseksi. Te puhuitte myöskin Eurosurista ja viittasitte Konopsa-ohjelmaan. Minä olisin halunnut esittää teille kysymään, kysymyksen, prosallisen sellaisen. Kun tarkastellaan komentoketjua ja tiedon keräämistä, kenties myöskin herra Lovrencic oman näkemyksen tästä, kuinka tämä käytännössä hoitoa, kuinka kerätään satelliittien avulla tietoja kuvantamisen, mallintamisen avulla ja mihinkä korin tämä kaikki ikään kuin tipahtaa, kuka kerää ja mitä ja kuinka sitten tämä tieto kiertää voisitteko hieman selittää tätä komentoketjua, tätä tiedon siirtymästä paikasta toiseen. Niin ikään mieleni tuli kysymys, joka liittyy erilaisiin toimintakeskuksiin, jotka täällä mainittiin. Yksi näistä tällä hetkellä aiheuttaa hyvinkin paljon ongelmia. Tämä on asia, jonka olemme usein jättäneet huomaamatta, nimittäin Libya. Kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että ulkorajavalvontaan liittyvää yhteisen ulkoturvallisuuspolitiikan missio olisi pitänyt kenties aiemmin saada aikaan Libyassa. Se olisi pitänyt saada operatiiviseksi, mutta keskustelukumppani sieltä puolelta puuttui tämä missio tai operaatio. Voisi pyrkiä paremmin hoitamaan, valvomaan Libyan rajoja. Tällä hetkellä haasteet ovat merkittäviä, varsinkin Libyan etelärajoilla. Voisitteko hyvinkin kuvitella, että missio olisi voitu lähettää paikalle, vaikka se ei olisikaan voinut toimia niinkään operatiivisesti. Ja olisiko satelliittikeskus kautta voitu tukea sen toimintaa? Miten te arvioitte tällaista mahdollisuutta tehdä minimatason työtä näissä erittäin vaikeissa olosuhteissa? Siitä viimeinen kysymys. Tämä liittyy eli resursseihin, joihin te viittasitte satelliittikeskuksen yhteydessä. Voitaisiinko jonakin päivänä kuvitella sellainen tilanne, että jäsenvaltiota, nyt en puhu niinkään Euroopan tason kes, toimien keskinäistämisestä, mutta voisiko jäsenvaltiota voi, saa kerätä tietoa näiden siviili- ja sotilaspuolen käyttöön käytettävien viettämättömien lentokoneiden avulla ja voitaisinko tällaisessa esimerkkitapauksessa Vois, vois, voisiko tämmöinen olla yksi esimerkki Euroopasta yhteistyöstä jatkossa, tiedon kerääminen viettämättömän lentokoneen avulla? Tämä on asia, voitaisiinko tällaista pohtia Euroopan tasolla? Komissaarihan viittasi jo joitakin kertoja tällaisen mahdollisuuteen, että unioni hankkisi omia viehittämättömiä lentokoneitaan siviilikäyttöönkin. Voitaisiinko tällaisessa tapauksessa käyttää satelliittikeskusta hyväksi? Voisiko se olla vastuussa näistä lentokoneista? Kenties herra Zemke haluaa niin ikään sitten kysymyksen, olkaa hyvä. No, to e, ja chciałem przede wszystkim e, bardzo serdecznie... Mikäli sallitte, niin ilomielin. Haluaisin kiittää teitä kumpaakin erittäin mielenkiintoisista alustuksista. Minulla on hieman eri suuntaan, erisuuntainen kysymys kuin aiemmat kysymykset. Mitä Galileon ja Kopernuksiin tulee? Me olemme vasta luomassa näitä järjestelmiä. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että minun nähdäkseni tässä erittäin tärkeä kysymys. Se, miten nopeasti näitä järjestelmiä pistetään pystyyn, koska nyt on kyse erittäin monimutkaisista ja teknisluonteisista välineistä. Ja mikäli tässä syntyy viiveitä, tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että meillä on käytössämme järjestelmät, jotka ovat erilaisella teknisellä tasolla kuin mitä ne voisivat olla. Nyt olemme ainutlaatuisessa tilanteessa historisesti katsottuna, koska nyt on hyväksytty rahoituskehykset vuodet 2014-2020. Tämä tarkoittaa sitä, että me nyt tiedämme jo ennalta, kuinka paljon rahoitusta on käytettävissä. Ja minun kysymys herra Bruneille. Tehän mainitsitte jotakin lukuja kummankin järjestelmän osalta. Tulevatko nämä resurssit nyt vastaamaan sen, että hankkeet voidaan pistää täytäntöön ja mitä kaikkea ei voida saada täytäntöön pantua puutteellisten määrärahojen vuoksi? Kiitos. Merci. Monsieur Brunet. Kiitoksia, herra Brunet. Olkaa hyvä. Merci, monsieur Danjean. Euh, Kiitoksia, herra Danjean. Ensin äh, tämä rinnastus, jonka teitte NSA-kysymykseen, vakoilukysymykseen, USA-vakoiluskysymykseen. Mielestäni eri satelliittitietojen ja muiden tietojen eh, vakoilu ja sitten miten Kopernikus tai Galileo järjestelmät eroavat tästä, niin kuitenkin niihin, näihin järjestelmiin liittyy samankaltaisuuksia. NSAn kohdalla ollaan ilmeisesti tultu tietoiseksi siitä, että aina on toimittu samoin kuin aikaisemminkin, mutta teknologiset, teknologiset laitteistot ovat olleet todella edistyneitä ja samoin valmiudet ovat myös olleet, olleet uskomattomalla tasolla. Ensimmäinen ja kun näitä on SST-kysymystä, se avaruusseuranta ja jäljittämistä, pitää voida miettiä sitä, että voidaanko tällä tavalla, kun me toimme päätyä valmiuksiin, joita voidaan verrata USA-laisten kapasiteettiin. Vastaus on tietenkin ky- ei. Jos sanotaan kyllä, niin silloin ei ole kyllä tajunnut ollenkaan tätä problematiikkaa. Sitten toinen yhdistävä tekijä tietojen saannin jälkeen, niin kuin olemme todenneet, kaikki nämä järjestelmät tuottavat valtavasti tietoa, jota pitää sitten arkistoida, käsitellä ja se pitää aikanaan antaa tavallaan julkistaa oikeille ryhmille. Ja kun ajatellaan eri järjestelmiä, tämä on kun myös SST-järjestelmän, onko tällaisia koordinoituja järjestelmiä Euroopassa? Tähänkin vastaus on ei. Joten tiivistäen, enkä nyt puhu tästä poliittisemmasta ongelmasta, tämä pikemminkin kuuluu ulkosuhdehallinnon toimialaan kun puhutaan minkälaista luottamusta voi enää olla, voiko olla yhteistyötä vai eikö voi olla yhteistyötä kansainvälisten kumppaneidemme kanssa tai liittolaistemme kanssa, mutta minulle on kuitenkin aivan selvää se asia, että että kuilu teknologisen kehityksen, valmiuksien ja voimavarojen ja tietojen käsittelyyn ja arkistointiin liittyviin asioihin, niin Kopernikus ja Galileo-satelliittiohjelmat ja miten niitä voidaan verrata erityisesti SST-järjestelmään, jos ei ole olemassa yhteen siitä, että yhteisesti käsitellään näitä ja kohdellaan SST-järjestelmää, niin silloin emme koskaan päädy siihen tai pääse siihen pisteeseen, että saamme jotenkin vastaavat voimavarat käyttöön kuin USA-laisilla on. Sitten toinen kysymyksenne. Erityisesti tulee turvallisuuskysymyksiin ja Merkos Eurosur-järjestelmään. Itse asiassa me olemme tällä hetkellä sen jälkeen, kun olemme laajalti konsulta, konsultoineet mahdollisia käyttäjäryhmiä, olemme laatimassa teknisiä suosituksia, jotka eivät koske pelkästään sen tyyppisiä tietoja, joita pitää saada, vaan myös sitä tapaa, jolla pitää näitä tietoja sitten käsitellä ja kuka niitä tulee käsittelemään. On selvää, että tässä asiassa luonteva komission kumppani tulee olemaan Frontex Joten ihan hyvin voidaan kuvitella, kuten Galileon kohdalla, niin on vain erityisiä käyttäjäryhmiä, jotka voivat käyttää näitä tietoja, jotka saavat näitä tietoja. On aivan mahdollista, että Frontexilla jopa yksinomaisesti saisi tiettyjä tietoja käsiinsä mutta kun ajatellaan kuutta palvelua kopennuksessa, niin on tämä, nämä alueelliset palvelut ja kirjalliset palvelut, jotka toimivat jo, on var- selvä, että turvallisuuspalvelun kohdalla, joka vielä ei toimi, niin voidaan, joudutaan teknisten suosituksen ja, ja konops käsitteen pohjalta voidaan pitää laatia tai miettiä, mikä on hallinto otetaan käyttöön ja miten näitä tietoja tullaan välittämään Frontexille muun muassa sitten. Miten rahoitetaan näitä ohjelmia? Olette aivan oikeassa, koska kun tulin tähän virkaan tai tehtävään, niin ymmärsin, että pitää voida äh, koota yhteen ja kehittää harmonisesti tällaisia syklejä, jotka eivät mitenkään liity toisiinsa. Budjettisyklit Euroopassa, EU-ssa, vuosittaiset budjettisyklit budjetit ja seitsemänvuotiset rahoituskaudet ja miten sitten taas teknologia, teknologiset syklit kulkevat mukaan lukien avaruustutkimus, joka aiheuttaa sen, että tällä hetkellä un papier sur la table qui s'appelle le long term scénario Saaron aikana se on pitkän aikavälin skenaario Ja siinä vaaditaan oikein, että komissio pitäisi, komission pitäisi jo sitoutua maksuihin, jotka eivät liitty tähän tulevaan rahoituskauteen, vaan sen jälkeiseen vasta. Joten on todella tärkeää, että jokainen komissio, parlamentti ja neuvosto näkevät Kopernikuksen ja Galileon toisaalta teollisuuteen liittyvinä ohjelmina, mutta ensimmäistä kertaa myös unioni tulee omistamaan Galileet satelliitina tulevaisuudessa ehkä tavallaan tulee omistamaan yhdestä tai vuokraa mahdollisesti Kopernikus satelliitteja, niin silloin se tulee myös olemaan palveluiden tarjoaja. Ja siinä vaiheessa pyydetään yhtä asiaa vain, pitää varmistaa palvelun jatkuvuus ja varmuus, joten on ihan selvää, että jossakin vaiheessa budjettivallan käyttäjä ja komissio tai meidän pitää voida antaa takeita budjetin kannalta. On, var, on varmaa, että joudumme tekemään poliittisia sitoumuksia aikanaan, jotta voimme varmistaa palveluiden, rahoitettujen palveluiden seur- jatkuvuuden. Parapuheenjohtaja Tajani on usein maininnut, että odotetaan paljonkin Kopernikus-teknologialta samoin siviili- kuin turvallisuus- ja puolustuksen kannalta. Ei voida pyytää yksityistä sektoria investoimaan tietojen pohjalta, joita niille välitetään, jotta kehitetään liiketoimintaa, eikä voida kuitenkaan varmasti vakuuttaa, että tietoja, eli heidän tarvitsemansa raaka-aineita tulee jatkossakin välittämään. Sitten vielä vähän tarkemmin teidän kysymykseenne. Tällä hetkellä johtuen näistä Kopernuksen al- alkuoperaatioista, joita on rahoitettu tutkimusohjelmasta, seitsemästä tutkimusohjelmasta, joka on tässä päättymässä. Ka- on jo maksettu kaikki satelliittit ja laukaisut, jotka on rahoitettu tässä vaiheessa. Ja sitten monen rahoituskehyksen pohjalta voimme viedä loppuun rahoituksen satelliittien kohdalla, jotka ovat, on tarkoitus ottaa käyttöön seitsemän, seuraavan, seitsemän, seuraavan seitsemänvuotiskauden aikana. Satelliitti, satelliitin kesto on hyvin tiedossa 70 vuoteen ja jossakin vaiheessa sitten täytyy löytää poliittisia sitoumuksia, jotta voidaan alkaa seuraavaa satelliittikierrosta jo. Ja kuten sanoin, on seitsemän satelliittiperhettä ja ainakin neljän kohdalla niistä monenlaisen rahoituskehyksen kohdalla 2014-2020 meillä on varoja rahoittaa kolmea ensimmäistä operatiivista. Tietty liikkumavaraa meillä siis on. Ja kiitoksia vielä tästä kysymyksestä. tässä on todellakin ongelmana se, voidaanko jatkaa ohjelmaa 10-15 vuoteen vuosibudjetin pohjalta, ja sitä saa, budjettihan saada, saadaan täysin tarkistaa rahoituskauden aikana vielä. Thank you, Mr. Chairman. Concerning your... Kiitos puheenjohtaja. Mitä kysymyksiin tulee turvallisuudesta ja kyberturvallisuudesta? Voitte kuvitella, että satelliittikeskus on todella kiinnostunut siitä, että huolehditaan turvallisuusjärjestelmästä – pidetään kiinni neuvoston sääntöjen mukaan. Suunnitelmasta pidetään kiinni täysin satelliittikeskuksessa luottamuksellisuus, integriteetti ja tietojen saatavuus. Nämä kolme periaatetta tai tavoitetta tulevat noudatettua. On sanottava kuitenkin, että verkostoturvallisuus, joka mahdollistaa Euroopan unioiden toimijoiden siirtää luokiteltua tietoa IOPS 1 yhdistää vain muutamat tekijät, ei kaikkia pääkaupunkeja esimerkiksi, operationaaliset päämajat. Satsen on mukana, mutta näin ei yhdistetä tällä hetkellä jäsenvaltioiden pääkaupunkeja, joten se on todella tärkeä prioriteetti meille, että kehitellään tai oikeastaan laajennetaan järjestelmää pääkaupunkeihin ja kehitellään sitä – ottaen huomioon, mitä vaatimuksia EUn jäsenvaltioiden ja muiden toimijoiden yhteistyölle asetetaan. Haluaisin painottaa sen, että kaikki turvallisuusjärjestelmän elementit on täytäntöönpantava täysin. Ei ainoastaan IT-puolta ajatella tässä, vain henkilöstöä myös esimerkiksi järjestelmää, kaiken kaikkia myös. Fyysinen turvallisuus myös. Tämä on vaatimus, joka on jatkuvan tarkastelun kohteena tietenkin on konkreettisia vaikutuksia sillä, että turvallisuusvaatimuksiin ei vastata. Missioiden operaatioiden ihmiset ovat silloin vaarassa, tai heidän toimiaan mahdollisesti estetään, ja siitä voi olla haittaa myös jäsenvaltioille. Siksi tämä on hyvin tärkeä prioriteetti. Kiitos, että otitte tämän esiin. Sitten Eurosur-kysymykset konkreettisemmin ja Libyaan liittyvät kysymykset – Kysymys on juuri siitä, että Euroopan satelliittikeskus on neuvoston keskus, siksi se ei päätä, mitkä alueet analysoidaan, kuvannetaan, vaan tämä jää korkean edustajan kontolle. Tämä on poliittinen prosessi, jonka kautta tämä päätös tehdään. Me täytäntöönpanemme näitä päätöksiä, mutta on todettava, mitä tulee rajan vetoon esimerkiksi tai siihen, että valvotaan sellaisia toimia, joita tapahtuu esimerkiksi rannikkoalueilla. Niin me olemme toteuttaneet menestyksekkäästi tiettyjä hankkeita. Esimerkiksi viittaisiin tärkeään työhön, jota teemme Atalanta-toiminnan yhteydessä Norfolkin eteen. Kyse on työstä, jota on kunnolla täytäntöönpantava. Ja uskoakseni tämä avaruuskuvantaminen ja toiminta paikan päällä voi antaa loistotuloksia. Tämä liittyy eurosovelluksiin myös. Kukaan ei halua, että Kopernikus olisi ainoastaan loistava jonkinlainen tieteellinen hanke, vaan yhteisenä toiveena on, että tämä on operationaalisesti myös tärkeä, relevantti ohjelma tai enemmänkin palvelu, joka mahdollistaa yhä paremmat – toimet tietyn politiikan saralla. Haluaisin tässä painottaa, että on hyvin tärkeää kuunnella loppukäyttäjiä. Se on järjestelmä, jota me satelliittikeskuksessa käytämme. Me emme lähde tiettyä tehtävää toteuttamaan, jollei sitä meiltä pyydetä. Eli tämä on vähän toisenlainen lähestymistapa kuin, että tarjotaan valtavasti palveluja ja toivotaan, että osa näistä palveluista käytetään, vaan meillä lähinnä kuunnellaan sitä, mitä konkreettisesti toivotaan. Toivoisin, että tai olettaisin, että tarusur järjestetään näin myös. Ja sitten mitä tulee näiden miehittämättömien lennokkien tiedon käyttämistä. Ehkä tällaisia on jo olemassa, mutta satelliittikeskusta ei ole pyydetty analysoimaan tällaista videomateriaalia, jota saattaa olla olemassa. Oikeudellisesti tätä pitäisi varmasti tutkia ja jäsenvaltioiden tulisi tehdä yksi kerrallaan päätökset siitä, kiinnostaisiko heitä tämän tiedon jakaminen, se, että Euroopan satelliittikeskus analysoisi tällaista videotietoa. Analysoiminen on sinänsä teknisesti mahdollista, mutta kysymys kai kuuluu, onko olemassa kunnolliset menettelyt, jotta voitaisiin käyttää hyödykseen tällaista valtavaa tietotulvaa, jota tarjotaan nopeasti tarvittaisiin silloin ympäri vuorokautista toimintamahdollisuutta, niin kuin kansallisella tasolla on, mutta EU-tasolla varsinaisesti ei. Haluaisin myöskin painottaa asiaa, jonka mainitsitte johdantopuheenvuorossanne, puheenjohtaja. Avaruusalalla on monia seikkoja, joista voimme todella oikeutetusti olla ylpeitä. Teknisesti olemme maailman huipputasoa – mutta todella meidän tulisi ponnistella kovemmin, jotta tämä todella huippuluokan eurooppalainen teknologia saadaan tukemaan Euroopan unionin toimia. Tässä on vajetta, johon on puututtava. Lainsäädäntöprosessit, joista puhuttiin, ovat tärkeitä, että saadaan hienosäätöä niin, että todella hyvänlaatuista teknologista tietoa voidaan tehokkaasti käyttää hyväksi. Kiitos. Bien, il me semble que nous sommes euh, parfaitement Kiitoksia. Ajan käyttö oli äärimmäisen täsmällistä. Kiitoksia teille. Te mainitsitte erittäin mielenkiintoisia tilastotietoja, herra Lovchenchich. Te viittasitte siihen, miten merkittävällä tavalla on tapahtunut kasvua teidän toimissanne myöskin äh, viittasitte siihen, kuinka teidän autonomianne ja strateginen autonomianne on kasvanut. Joskus se saa meidät nauramaan joskus itkemään. Minusta tuntuu siltä, että kun puhutaan autonomiasta Euroopan tasolla, se on ikään kuin ruma sana. Jotkut katsovat, että Euroopan tasolla ei pitäisi olla tällaisia ambitioita, mutta katson, että juuri teidän edustamanne elin on juuri tätä varten olemassa edistämässä tätä puolta. Ja olen erittäin tyytyväinen havaitessani, kuinka luvut olivat kehittyneet. Parista prosentista oli päästy yli 60 prosenttiin tietojen kohdalla. Herra Bryne, te viittasitte myöskin budjettiongelmiin, ja tämä oli selkeä viesti sen osalta, että ongelma pitäisi saada nopeasti ratkaistua, koska on suorastaan naurettavaa, että menettelyiden hitaus näin tärkeiden hankkeiden yhteydessä strategiselta kannalta tässä on vaarana vain pahentua. Sitten kun neuvosto on kokeutunut, kokoontunut, niin kenties voitaisiin puhua sitten uudestaan kolmannesta korista ja avaruuspolitiikasta yleisestikin ottaen. Nyt olemme voineet varmistaa sen, että pystymme pysymään ajan tasalla, tilanteen tasalla, koska kyse on erittäin lupaavasta teollisuuden alasta – ja havaitsin, että operatiivisten toimien osalta ja kapasiteetin valmiuksen osalta ja teollisuuden kehittymisen kannalta on nyt pientä syytä optimismiin. Tämä on nähdäkseni se viesti, joka voitaisiin välttää myöskin neuvoston suuntaan. Kiitoksia siitä, että olette täällä tänään. Nyt pidetään pienen pieni tauko, jotta vieraamme voivat nyt poistua paikalta ja sitten ryhdytään käsittelemään asekauppakysymyksiä. Bien, mesdames, messieurs, nous allons... Euh, hyvät naiset ja herrat, jatkamme kokousta. Olkaa hyvät ja istuutukaa. Kyse on asekauppasopimuksesta. Kyse on aiheesta, joka on jo pitkään ollut tapetilla – se on kiinnostanut meidän parlamenttiamme jo pitkään. Ja nyt on päästy onnekkaiseen edistykseen asian osalta. Asiakauppasopimus on saatu allekirjoitettua YK piirissä. Ja kaikki jäsenvaltiot eivät ole vielä sitä allekirjoittaneet. Valitettavasti joukossa on suuria aseiden viejä maita, jotka eivät ole tulleet mukaan sopimukseen. 154 jäsenmaata on jo puoltanut tätä sopimusta ja 50 ratifiointia on jo suoritettu sopimuksen osalta. Parlamentti on jo vuosikausia taistellut sen puolesta, että tällainen sopimus saataisiin aikaan. Tämä on tietystikin merkittävä se meidän kannaltamme hienoa, että allekirjoituksia on saatu ja nyt on saatu poliittinen lausuma. Meidän valiokuntamme on laatinut lausunnon, joka koskee juuri asiakauppasopimuksen ratifiointiprosessia. Kansainvälisen kaupan sopimus INTA on vastuuvaliokuntana. Liisäkkä on laatinut lausunnon ja meillä on poliittinen päätösauselma myöskin, jonka olemme laatineet on hienoa, että sopimus saatu allekirjoitettua. Haluan kuitenkin painottaa sitä, että joitakin puutteita sopimuksessa on vielä, kun pohditaan, kuinka paljon usein parlamentti ja jotkut muutkin Euroopan jäsenvaltiot ovat patenttityösille mukaan ottamista. Määritelmät eivät ole vielä riittävän täsmäisiä, kun tarkastelee, minkä tyyppisistä aseista on kyse tämän sopimuksen yhteydessä. Katsomme, että tietyt sektorit eivät ole riittävän, riittävällä tavalla katettuna sopimuksessa. Toivoisimme, että tekstiä voitaisiin parantaa. Kuitenkin poliittisesti olemme äärimmäisen iloisia siitä, että sopimus ylipäänsä saatiin allekirjoitettua. Nyt voimme käydä keskustelua aiheesta. Viittasin nyt myöskin kollegani Lisekin laatiman teksti. Lisek valitaan ei tosin ole paikalla. Kansainvälisen kaupan sop- valikunta on vastuussa tästä ratifiointia koskevasta mietinnöstä, koska tätä pidetään kansainvälisen kaupan piiriin kuuluvana asiana. Mutta meidän valikuntamme turvallisuus- ja puolustusasian valikunta on voinut laatia lausun asiasta. Edustaja Lisek on tämän lausunnon laatinut. Tässä viitataan osapuolen olevien valvioiden, valtioiden velvollisuuksiin, kun on kyse tavanomaisista aseista. Niitä täytyy arvioida niitä riskejä, joita liittyy näihin maihin rauhan ja turvallisuuden kannalta. Lisäksi täytyy voida puuttua kansainvälisiin oikeuden loukkauksiin, ihmisoikeuksiin loukkauksiin, terrorismiin tai muihin kansainvälisen rikollisuuden muotoihin. Ne täytyy ottaa huomioon silloin, kun aseen kaupasta on kyse. Tämä on oikeastaan kaikki, mitä halusin sanoa herra Lisekin puolesta. Hän suhtautuu myönteisesti siihen, että sopimus saatu aikaan. Nyt onko kenelläkään mitään huomioita tähän? Jos ei ole paikalla, niin tietystikään voi ottaa kantaa, mutta annan Rova Jäätemäelle puheenvuoron. Hän on vuonna 2012 laitinut päätöslauselman, joka hieman ennakoi tätä nyt saattaa se kappasopimusta, Olkaa hyvä. Kiitokset puheenjohtaja. Ja kiitokset puheenjohtajalle ja jäsenlisekille, joka ei nyt täällä ole. Kiitokset päätöslauselmasta ja lausunnosta. Ja olen tyytyväinen ja on helppo yhtyä näihin puheenjohtaja Dansianin mietinnössä linjaamiin asioihin. On syytä olla iloinen, että tämä asekauppasopimus nyt vihdoin pienien ja vähän pitkällistenkin koukeroisten jälkeen vihdoin saatiin aikaan ja siinä huomioidaan ihmisoikeudet ja kansainvälinen humanitaarinen oikeus. Hyvää on myös se, että tässä sopimuksessa on nyt kattava raportointivelvoite Toivottavasti valvonta pelaa niin, että se sitten toteutetaan. Ja tämä sopimushan ei missään tapauksessa ole tehokas, ellei ole avoimuutta ja ellei ole tätä raportointivelvoitetta. Ja nyt täytyy panostaa siihen, että tätä sopimusta noudatetaan ja meidän tietysti EUn taholta täytyy toivoa, että EUn omat jäsenvaltiot ovat ne, jotka näyttävät positiivista esimerkkiä. Olen tyytyväinen, että lopulta nämä ammukset ja aseiden osat ja komponentit sisällytettiin sopimuksiin ja niihin sisällytetään nyt pääosin samoja sääntöjä kuin, kuin aseisiinkin. Se on tietysti huonoa, että EU ei ole tämän sopimuksen osapuoli. Sopimus olisi ollut kattavampi, jos EU ja monet muut alueelliset toimijat olisivat olleet sopimuksessa osapuolina. No nyt tämän on jo allekirjoittanut aika moni vähempi on vielä ratifioinut ja nyt täytyy odottaa sitä, että äh, jäsenvaltiot ja ne, jotka ovat tähän tämän allekirjoittaneet, niin sitten ratifioivat ja, ja sen jälkeen sitten, että tätä noudatetaan, että ei tämä jäisi paperilla olevalle olevaksi sopimukseksi. Tiedän, että on EUnkin piirissä varmasti paljon jäsenvaltioita, jotka eivät nyt niin kiinnostuneita ole tästä täytäntöönpanosta, mutta toivoisin, että kun sopimus on allekirjoitettu niin, ja ratifioitu, niin noudatetaan sitä, mitä on, mihinkä on sitouduttu ja mitä on luvattu. Kiitokset ja kiitokset puheenjohtajalle tästä linjauksesta. Merci, Madame Jätenmäki. Kiitoksia, Rova Jätenmäki. Nyt annan puheenvuoron Rova Kanslundille, joka edustaa täällä ulkosuhdehallintoa. Olkaa hyvä. Thank you. Kiitoksia. Se, että YK on yleiskokous huhtikuussa hyväksyi asekauppasopimuksen, saatti päätökseen seitsemän vuotta kestäneitä neuvottelut EU myötävaikutti näihin neuvotteluihin koko tämän ajan. Kun EU tuki näitä pyrkimyksiä, taustalla oli kolme neuvoston päätöstä, joilla tuettiin tätä asekauppasopimusprosessia 2009-2012 välisenä aikana. Yhteensä 2,5 miljoonaa euroa annettiin tätä varten. Nämä toimenpiteet lisäsivät kansainvälistä tietoisuutta sopimusprosessista. Tarkoituksena oli laajentaa niiden maiden kirjaa, jotka ovat mukana tukemassa sopimusta. Tässä pyritään saamaan enemmän avoimuutta ja vastuuntuntoa asekauppaan, ja tämä helpotti myöskin sitä, että neuvottelukannat lähenivät toisiaan. Meidän myötävaikutuksemme tähän päästiin. EU aktiivisesti osallistui viiteen valmistelevaan kokoukseen 2009 2012 välisenä aikana. Ja olimme myöskin maaliskuussa 2013 kokouksessa mukana, joka tämän sai päätökseen tämän prosessin. Tämä edellytti jäsenvaltion näkemystä läheistä koordinaatiota ja myöskin asevalvontaa koskevaa EU-lainsäädäntöä tarkasteltiin. Lähinnä taustalla on vuoden 2008 944 yhteinen lausuma. Tämä liittyy asenteen vientiin kolmansiin maihin ja myöskin direktiivi vuodelta 2009 numero 43 silloin kun se EUn sisäisestä asekaupasta. Nämä asiakirjat tässä taustalla. Sitten kun Unga hyväksyi tekstin, aikaan saatiin erittäin vahva, hyvin toimiva väline – se on vahva sikäli, että tässä on mukana selkeitä kriteerit, jotka liittyvät kansainväliseen humanitaariseen lainsäädäntöön, ihmisoikeuslainsäädäntöön. Tässä on myöskin pitkälle meneviä kieltoja, jotka liittyvät aseiden siirtoon, mikäli on vaarana, että kansainvälistä humanitaarista lakia loukataan. Aseet, jotka kuuluvat sopimuksen piiriin, pisävät osallaan sisällä myöskin ammukset ja aseiden osatta komponentit. Lisäksi tässä on pitkälle menevät avoimuutta koskevat säännökset. Tämä on toimiva siksi, että tämä pitää kiinni EUn sisäisestä lainsäädännöstä silloin, kun on kyse asiakkaupan yksinkertaistamisesta sisämarkkinoilla. Siitä huolimatta EU vaatii, että sopimus olisi avoin kansainvälisen integraation järjestöille ei ole mennyt lävitse. Tämä johtuu osittain siitä, että yksi maa tästä, tätä vastusti, miten Kiina Tämän asioita pyrimme viemään eteenpäin. Kuusi vuotta sen jälkeen, kun sopimus astuu voimaan, sitä voidaan uudelleen tarkastella ja muuttaa. Ja tarvitsetkaan että yhteistyöjärjestöt ovat tulla mukaan sopimukseen. Tästä olisi hyötyä pelkästään EUlle, vaan myöskin muille järjestöille, kuten Karikomille ja Ekovassille, joka toimii Afrikan suunnalla. Puhun aikaisemmin EU-edustajan kanssa. Ja jotkut katsoivat, että asekauppasopimuksen standardit ovat matalammat kuin mitä EU-lainsäädännössä jo on tilanne silloin, kun on kyse avoimuudesta ja niiden aseiden osalta, jotka kuuluvat sopimuksen, sopimuksen toiminnan toimintapiiriin. mutta nyt ensimmäistä kertaa luotiin kansainväliset normit ja puitekehykset, joiden sisällä voidaan keskustella esimerkiksi johdonmukaisuudesta ja tehokkuudesta, kun kansallisella tasolla näitä säädöksiä pistetään täytäntöön. Toistaiseksi tehdyt arviot johtavat siihen johtopäätökseen, että EUn puitekehykset ovat täysin yhteensopivia asekauppasopimuksen kanssa. Asekauppasopimuksessa on mukana mahdollisuus pitää kiinni kansallisista järjestelmistä, jotka myötävaikuttavat sopimuksen tarkoitusperien toteuttamisessa. On tärkeää muistuttaa mieliin, että kyse on alustasta ja nyt on ollut vain pohja aseiden vientiä ja kauppaa varten. Ei tämä ole mikään katto sovittu. Pidemmälle voidaan mennä. Lisää osviittaa tarvitaan vielä sen osalta, kuinka konkreettisesti pistetään täytäntöön riskinarviointikriteerit, jotka on mainittu sopimuksessa. Meidän arviomme mukaan tämä voitaisiin hoitaa EUn täytäntöönpano käsikirjan ja käyttöoppaan avulla, jossa annetaan, näiden avulla annetaan tietoa kansallisille lupaviranomaisille heidän jokapäiväisessä työssään. Yhdenmukaisuusarviointi on erittäin tärkeää, kun parlamentteja pyritään hyväksyntää neuvostolle, jotta EUn jäsenvaltiot voivat ratifioida tämän sopimuksen. Kaikki jäsenvaltiot ovat allekirjoittaneet sopimuksen. Ja EUn jäsenvaltiot olivat ensimmäisten joukossa allekirjoittamassa. Nyt pitäisi EU-jäsenvaltioiden etunenässä myöskin ratifioida tämä sopimus, jotta se voitaisiin pistää täytäntöön. Tärkeitä päätöksiä tullaan tekemään niiden maiden joukossa, jotka ensimmäisenä ovat ratifioineet ja pistäneet täytäntöön tämän sopimuksen. Siellä ensimmäiset päätökset tullaan tekemään. On selkeää, että asiakauppasopimus on saanut hyvin laaja kansainvälistä tukea. 115 YK on jäsenvaltiot on allekirjoittanut ja kahdeksan on jo ratifioinut. Tämä on erittäin hyvä tulos. Nyt on kulunut vain kuusi kuukautta sen siitä, kun allekirjoitukset olivat ylipäänsä mahdollisia. Menestykseen liittyy aina haasteitakin. Nyt voin siterata erästä kansaisjärjestöä, joka puhui 3. kesäkuuta allekirjoitustilaisuudessa. Hän totesi, että allekirjoittaminen ei ole tien pääte, pää, vaan vasta alku laukaussa. Tässä on paljon haasteita. Yksi helpompi ja monia vaikeita haasteita. Helppo haaste on varmistaa se, että sopimus astuu nopeasti voimaan. Tämä tarkoittaa sitä, että 50 ratifiointia täytyy saada kokoon mahdollisimman nopeasti, koska tämä on kynnys täytäntöönpanolle kansainvälistä tukea ja EUn myötävaikutusta on ollut taustalla vuonna 2014. Tämä saattaa astua jo voimaan. Kaksi pahempaa haastetta ovat seuraavat. Kuinka voidaan tukea tehokasta ja toimivaa täytäntöönpanoa ja tehdä yhteistyötä sen puolesta, että tästä tulisi yleismaailmallinen yleispätevä sopimus. Täytäntöönpano edellyttää sitä, että ja osapuolen olevat valtiot varmistaa täytäntöpano omalla alueellaan. Tähän liittyy myöskin resurssiseuraamuksia, ja on selkeää, että suuri osa maita tarvitsee merkittävää oikeudellista ja hallinnollista apua, jotta ne ylipäänsä voivat tehokkaasti pistää täytäntöön sopimuksen. Sitten sopimuksen tekeminen yleismaailmalliseksi. Kansainvälisen asekaupan sääntely on tietystikin maailmanlaajuinen haaste sopimuksen hyöty on suhteessa, suorassa suhteessa siihen, miten sitä noudatetaan. On järkevää, että mukana on suurimmat aseiden vienti- ja tuontimaata. Te tiedätte, että tässä tältä osin maat kuten Venäjä, Kiina ja Intia äänestivät tyhjää huhtikuun 2013 äänestyksessä. Ja tämä herättää kysymyksen, kuinka relevantti tämä sopimus on. EUn tarkoituksena on näytellä aktiivista roolia näiden haasteiden voittamisessa. Asekauppasopimus otetaan esiin kaikissa diplomaattisissa yhteyksissä, vuoropuheluissa ja kontakteissa kolmansien maiden kanssa. EU on kutsunut muitakin maita, kehottanut muitakin maita tulemaan mukaan sopimukseen pyrkinyt kannustamaan tähän. EUn tukiohjelmaan kehitetty tätä varten ja se nyt hyväksytään pikapuolen neuvostossa. Tämän avulla voidaan tukea joitakin valtioita, valtioita niiden pyynnöstä, niiden asen, vienti ja siirto valvontaa pyritään parantamaan, jotta asekauppasomista voidaan pistää täytäntöön laimissa alueellisissa ja institutionaalisissa yhteyksissä tullaan ottamaan nämä kysymykset esiin niiden maiden kanssa yhteistyössä, jotka ovat suhtautuneet hieman nuivasti tähän sopimukseen. Jonkinlaista vertaispainetta voidaan seurata näitä maita kohtaan. Pidemmällä aikavälillä EU pyrkii vaikuttamaan asioiden etenemisen siinä vaiheessa, kun EUn jäsenvaltioita toimivat ratifiointiasiakirjat eteenpäin. Tämä myötä vaikuttaa siihen, että sopimus voi astua voimaan. Euroopan parlamentti on ollut merkittävässä asemassa peräkuuluttamassa tätä. EUn ja jäsenvaltioiden ryhtyminen tähän sopimukseen on merkittävä asia. 115 ensimmäisen allekirjoittajan joukossa 30 maata oli afrikkalaisia ja 15 latinalaisen Amerikan maita. Nämä maat ovat kaikkein eniten kärsineet sääntelemättömästä asiakkaupasta. Ne ovat nyt sitoutuneita asiakauppasopimuksen. Tämä osoittaa, että kansainvälinen yhteisö voi täysimittaisesti katsoa, että tämä sopimus ne voivat ottaa tämän sopimuksen omais, omakseen. Tämä sopimus voi merkittävällä tavalla myötä vaikuttaa kansainväliseen turhaan, turvallisuuteen, rauhaan ja vakauteen. Kiitos. Merci, nous avons... Kiitoksia. Paikalla myöskin Rova Moho, joka on Brysselistä käsin toimivan rauhantutkimuslaitoksen edustajana. Hän on käsitellyt asekauppakysymyksiä. Nyt hän voi kertoa, mitä hänellä on sydämellä. Bonjour, pour commencer. Uh, mesdames et messieurs. Hyvät naiset ja herrat, neuvottelut ja sopimuksen hyväksyntä on vasta alkua, jotta Tämä voi todella vaikuttaa myönteisesti elämään ja turvallisuuteen. Ratifiointiprosessi on meneillään monissa maissa, mukaan lukien EU-ssa, ja on tulossa voimaan uusi vaihe, pitää jo ottaa huomioon, mitä toteutus ja käytäntöpano. Tässä vaiheessa pitää ottaa huomioon sopimuksessa olevat heikkoudet ja monet mahdollisuudet, jotka avaavat tilaa erilaisille tulkinnoille. Sitten on monia muita haasteita, joita tulee jäsenvaltioiden eteen anteeksi, puhun ehkä hiukan hitaampaa. Teksti, joka on hyväksytty, on epätäydellinen teksti. Se johtuu kompromissista 193 maan välillä, jolla on erilaisia tavoitteita ja pyrkimyksiä. Tekstissä on tiettyjä edistyksiä, mitä tulee kansainväliseen aseiden valvontaan. Haluaisin ottaa esille joitakin niistä nyt. Näin sopimus se velvoittaa kaikkia valtioita laatimaan valvontajärjestelmän ja luettelon, jotta, jossa kerrotaan asesiirroista. Tähän liittyy vienti, tuonti, välitys, uudelleenkuljetukset ja aamuisen välitys. Jäsenvaltiot arvioivat ennalta asevientiä tiettyjen kriteerien pohjalta tai sitten on samantyyppinen järjestelmä käytössä kuin EU:ssa on ollut vuodesta 1998, viittaan käytännössääntöihimme. Tekstissä todetaan, että kun arvioidaan äh, äärimmäisen suurta riskiä äh, turvallisuudelle ja äh, silloin käytetään kansainvälistä oikeutta, humanitaarista oikeutta, otetaan huomioon terroristiset teo, terrorismin teot tai kansainvälinen rikollisuus, silloin estetään vienti, jos tällaiset ehdot toteutuvat päätös täytyisi tehdä ottaen huomioon myös toimenpiteet, joilla voidaan vähentää tämän tyyppisten kielteisten vaikutusten seurauksia. Äh, kun ajatellaan keskustelua, jota tässä on käyty, voidaan olla tyytyväisiä sovellusalasta, joka on aika laaja loppumuodossaan mitä tulee mukana on perinteiset aseet, YK on luettelossa myös kevyt aseet ja pienaseet kuuluvat sopimuksen piiriin. Vielä pitää korostaa sitä, että mukana on ammukset ja aseiden eri osat. Kuitenkin sovellusala on epätäydellinen itse asiassa, koska ei ole kunnollista määritelmää viennistä. Tässä suljetaan pois lahjoitukset, lainat, liisaustoiminta tai teknologiasiirto. Samoin vieläkin voidaan keskustella siitä, pitäisikö tietyt asetyypit ottaa mukaan, kuten miehitetyt tiedustelulennokit, robotit ja niin edelleen, koska puuttuu määritelmiä, samoin täsmennyksiä joistakin säädöksistä tekstissä, se johtaa epämääräisyyteen ja tulkinnanvaraisuuteen, koska täsmällisyyttä puuttuu Syyttäisin tekstiä epämääräisyydestä silloin, kun puhutaan silloin, kun se on mahdollista, silloin, kun toteutetaan, silloin, kun se on sopivaa, tai jäsenvaltiota rohkaistaan, tällaista muotoa käytetään. Tämä avaa mahdollisuuden erilaisille tulkinnoille ja eh, maiden kesken ja näin käytännöt tulevat vaihtelemaan ja tämä ei, silloin ei tämä yleismaailmallisuuden vaatimus toteudu. Sitten tekstissä on tiettyjä heikkouksia. Keskityn olennaisiin. Tämä liittyy tähän eh, eh, ylitsepääsemättömään riskiin Tämä liittyy suureen riskiin, joka on kuitenkin subjektiivista, tai priorisoidaan riskejä itse vientimaissa. Maat kuten Liechtenstein tai Uusi-Seelanti ovat jo nyt ilmoittaneet, kun ovat äänestäneet sopimuksesta, että he haluavat ilmiselvän riskin käsitteen mukaan. Se on vähemmän subjektiivinen ilmaisuja. Näin voidaan käyttää paremmin erilaisia arviointikriteerejä hyväksi, hyvät naiset ja herrat. Teksti ei välttämättä vastaa kaikkien toiveita. Kuitenkin suurin osa maista on sitä että tähän liittyy potentiaalia. Näin voidaan parantaa globaalia turvallisuutta, lisätä seurantaa kansainvälisessä asekaupassa ja aseviennissä. 15 maata on tämä allekirjoittanut ja se tullaan ratifioimaan, niin kuin täällä sanottiin nyt pitäisi sitten odottaa, että sopimusta täytäntöön pannaan tässä muodossaan. Maiden pitäisi jo nyt antaa prioriteettiasema sille, että tietyt säädökset toteutetaan mahdollisimman tiukasti ja tekstin heikkous ei, sen ei pitäisi, saada, he, pitäisi heikentää koko sopimusta. Sitten kansainvälinen yhteistyö ovat parhaimpia välineitä takaamaan tehokas asevientisopimus, asekauppasopimus. Joillakin mailla ei ole minkäänlaista kotimaista valvontajärjestelmää, toisilla on epätäydellistä lainsäädäntöä alalta. Ajattelen tässä esimerkiksi EUta, koska EUn yhteinen kanta ei edellytä, että jäsenvaltiot ilmoittavat aseviennistään. Kuitenkin tähän viitataan sopimuksessa, tai näin vaaditaan sopimuksessa, joten näin sitä pitäisi myös soveltaa käytännössä. Joillakin mailla on vanhentunta lainsäädäntöä käytössä, Joskus on peräisin jopa siirtomaa ajalta, joten työtä kyllä riittää. Monet maat, jotta täyttäisivät sopimuksen säädökset, tarvitaan uutta lainsäädäntöä ja niiden pitäisi määritellä myös vastuuviranomaiset ja laatia uusia asiakirjoja. Kyseinen prosessi on varsin kallista, mitä tulee teknisiin, humanitaarisiin, ta- taloudellisiin resursseihin. Se tulee vaatimaan huomattavaa tukea monissa maissa jotta niitä maita voidaan auttaa, niin YKlta voidaan pyytää tukea, samoin aluejärjestöiltä tai eh, erilaisilta siviilitahoilta voidaan pyytää apua. On olemassa jo tiettyjä sääntöjä kaupasta EUn pitäisi alkaa jo nyt identifioida niitä kohtia sopimuksia, joiden kohdalla se voi avustaa muita ja jakaa kokemustaan niille maille, jotka apotesti pyytävät. Sitten pitäisi rohkaista EU-jäsenvaltioita osallistumaan vapaaehtoiseen rahastoon, josta puhutaan sopimuksessa. Tämän lisäksi prioriteettiasema pitäisi antaa tulkinta työlle. Niin kuin jo sanoin, epätäsmällisyydet, määrittelmien puute, epäselvyydet joissakin säädöksissä aiheuttavat sen vaaran, että tätä tekstiä tullaan tulkitsemaan eri tavoin. Tarvittaisiin mahdollisimman läheinen yhteinen tulkintatapa, jotta voidaan taata johdonmukainen globaali toiminta, joka on myös tuloksellisesta. EU-valtioiden pitää vahvistaa myös omia käytäntöjään sopimuksen yhteydessä, niin kuin äsken sanoin. Lisäksi asevienti on osoittanut jo vuosien ajan, että kriteerien seuranta noudattaminen ei aina ole ihan helppoa. Voisin vielä sanoa, että EUn kokemus aseviennistä on erittäin tärkeä kysymys. Näin voidaan rohkaista muita maita tulkitsemaan samalla tavalla sopimuksen säädöksiä. Lisäksi EU on osoittanut, että se pystyy vahvistamaan täytäntöönpanopuolta ja rohkaistaan kaikkia YK-maita toimimaan sopimuksen mukaisesti. Näin samalla tiellä voidaan jatkaa ja auttaa yhteisen tulkinnan löytämisessä. Kiitoksia. Mikrofoni. Teksti on täällä myöskin mustana valkoisella. Mikäli edustajilla on mitään sanottavaa akateemisella tasolla tai diplomaattisesti niin totesin, että minunkin tekstini on täällä mustan valkoisella. Tarkistuksia voi jättää 18. päivään joulukuuta kello 18 saakka, eli pari viikkoa vielä aikaa tätä varten. Keskusta voidaan käydä, mutta tämä ei ole ehkä oikea paikka sitä varten. tarkistus aika koski sekä herra Lisekin lausuntoa että minun esitystäni Tarkoituksena on, että nämä hyväksyttäisiin täysistunnossa helmikuussa, sen jälkeen kun Strasbourgissa on keski, käyty keskustelua. Ja toivottavasti rouva korkea edustaja on silloin paikalla. Tässä oikeastaan kaikki tältä päivää tästä aiheesta. Kiitoksia. Ja tähän päättyy tämän päiväinen kokouksen.